The <clears throat> sitting is resumed. Good morning, ladies and Istunto jatkuu. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Seuraavana esityslistalla Wolf Klintzin mietintö. Asetukset, lait ja hallinnolliset määräykset, niiden yhteensovittaminen tietokirpoisen alueen kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä. Herra Klintz, neljä minuuttia, olkaa hyvä. Herra puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat heinäkuussa 2008 Euroopan unionin komissio teki ehdotuksen